Hello everyone, good afternoon. Hyvää iltapäivää. Tervetuloa vieraillemme ylimääräiseen kokouksemme. Eli komission jäsen Vienkovska. On hienoa, että olette paikalla tänään. Ja kiitoksia, että niin nopeasti hyväksytte tämän kutsun haluamme keskustella asioista, jotka liittyvät Envi-valiokunnan toimintavaltaan. Meillä on tulkkaus 16 kielellä ja teillä on kokousasiakirjat toimitettu sähköisesti ja tämä kokous menee verkkoon. Eli komission jäsen Bienkovska, te saattekin heti alustuspuheenvuoron, olkaa hyvä. Oikein paljon kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Alkuun haluan kiittää teitä tästä mahdollisuudesta. No niin, nyt löytyy oikea mikrofoni. Mielestäni nyt on tarjoutunut oiva mahdollisuus päivittää tietoja tilanteen tiimoilta. emis hyväksyttiin vuosi sitten ja vielä kerran haluan kiittää teitä tekemästänne työstä. suosituksia valmisteltaessa ja myöskin tukiessanne oma työtäni. Suositukset ovat aivan oikeutetusti lisänneet painetta sekä komission, parlamentin että varsinkin jäsenvaltioiden suuntaan. Näin olemme lähteneet sääntelykehystä muuttamaan ja näin olemme saaneet sekä lainsäädännöllistä että muuta kuin lainsäädännöllistä toimintaa tehostettua. Ja nyt meillä on yhteinen vastuu toteuttaa emissuositukset. Minä ja yksikköni olemme tehneet kaikkeemme tuloksien aikaan saamiseksi me olemme ehdottaneet todellisissa ajo-olosuhteissa syntyvien päästöjen mittausta kaikkiin epäpuhtauspäästöihin, kaikkiin uusiin ajoneuvoihin ensimmäinen syyskuuta 2017 alkaen. Lisäksi olemme ottaneet käyttöön kunnianhimoisen yhdenmukaistetun kevyyden hyötyajoneuvojen kansainvälisen testimenetelmän. Kyse on tietenkin laboratoriotestauksesta, ja tarkoituksena on myöskin tehostaa CO2-päästöjä ja polttoaineen kulutusta. Tämäkin järjestelmä otettiin käyttöön viime syyskuussa. Me olemme antaneet myöskin ohjeistusta kansallisille tyyppihyväksyntäviranomaisille koskien estolaitteita. Ja me olemme loppuvaiheessa viimeisimmän neljännen RDE-lainsäädäntöhankkeen osalta sekä VLTPn toisen osan osalta. Tarkoituksena on äänestää äänestys keväällä ja sitä ennen vielä järjestetään julkinen kuuleminen. Tarkoituksena on ottaa käyttöön avoimempi järjestelmä ja ehdotamme, että kaikki akkreditoidut laboratoriot ja mittauskeskukset saavat käyttöönsä kaikki tarvittavat tiedot ajoneuvojen valitsemiseksi ja testien suorittamiseksi. Ja viranomaisten on taas äh, julkaistava testausten lopulliset tulokset ja minkälaisia vastatoimenpiteitä on otettu käyttöön. Neljännessä RDE-lainsäädännössä kerrotaan, miten päästömittausstrategioita arvioidaan ja me tulemme myöskin ehdottamaan uusiin ajoneuvoihin ja pieniin hyötyajoneuvoihin liittyvät bensan mittaus- ja polttoaineen kulutusmittausjärjestelmät. Noin kuuden vi- kuusi viikkoa sitten me julkistimme takaisinvetojärjestelmään liittyvän tiedonantomme. Helmikuussa takaisinvetoa koskeva tietofoorumi perustettiin kansallisiin takaisin kutsuihin liittyen. Jäsenvaltiota on pyydetty tarjoamaan infoa säännöllisesti takaisinvetoihin liittyen. Näin voimme seurata kansallista tutkintatoimintaa ja myöskin mitä suositusten pohjalta on tehty. Lisäksi olemme aloittaneet lukuisia sopimusten rikkomismenettelyjä erinäisiä jäsenvaltioita kohtaan, mikäli ne eivät ole rangaisseet ajoneuvon valmistajia tai tai eivät ole lainsäädäntöön kirjanneet tällaisia sanktiomahdollisuuksia. Komissio on lähettänyt virallisen huomautuksen Italialle. Se koski Fiat 500X, Euro 6 dieselmallia, mutta myöskin täydentäviä huomautuksia Saksalle, Kreikalle, Luxemburgille, Espanjalle ja yhdistyneille kuningaskunnalle ja paraikaa me analysoimme jäsenvaltioiden tarjoamia vastauksia näihin kysymyksiin. Eli viime vuosi oli melko työn täyteinen. monia asioita saatiin hoidettua, tärkeitä sellaisia, tai ne ovat jo ihan loppusuoralla, mutta keskeisin saavutus oli uuden tyyppihyväksyntäjärjestelyn hyväksyminen viime vuoden loppupuolella. Tämä oli erittäin tärkeä hanke meille ja melkoinen virstan pylvästyössämme, sillä näin voimme tarkistaa ajoneuvoja, jotka ovat markkinoilla, ryhtyä takaisinvetoon järjestelmiin ja langettamaan tarvittaessa EU-tasolla rangaistuksia. Korostettakoon, että parlamentti on todellakin tehnyt oivaa työtä tähän liittyen. Me olemme erittäin tyytyväisiä siihen. Mutta kuten emisvaliokunnassa todettiin, jäsenvaltiot ovat myöskin vetovastuussa esimerkiksi ajoneuvojen ö, uudelleen laitteiston uudelleenasennuksiin liittyen komissio ei tällä haavaa lainsäädännöllistä syistä voi sitä vaatia jäsenvaltioilta, mutta minä pyrin ainakin toimimaan niin, että yhteinen tutkimuskeskus tekisi ajoneuvojen moottoreiden uudelleen asentamiseen liittyviä äh, analyysitöitä, mutta jäsenvaltioilla on paremmat mahdollisuudet toteuttaa tällaiset toimet. Ja tämä pätee myöskin niin sanottuun Monkeygate skandaalin. Te tiedätte, että EU-lainsäädäntö on globaalisti katsottuna aika lailla tiukin koskien eläinten hyvinvointia, joten jäsenvaltioiden on varmistettava, että lainsäädäntö pannaan oikealla tavalla täytäntöön. Komissio on kuullut, mitä te olette todenneet yksittäisten tieteellisten elinten riippumattomuuteen ja me tulemme esittämään ihan piakkoin avoimuuteen liittyvän ehdotuksemme. Komission jäsen Tyson vastaa tästä. Muutama sananen totuttuun tapaan tulevasta, koska sekin on tärkeä asia, sillä meidän täytyy katsoa myöskin tulevaisuuteen. Sillä me olemme havainneet maailmanlaajuisesti, minkälaisia muutoksia ajoneuvokentällä on tapahtunut. Tietenkin meillä on kolmas mobiliteettipaketti ja sitten verkottuneet ja itseohjautuvat ajoneuvot. Siihen liittyvä äh, uusi aikakausi on alkanut. Se tuo uusia haasteita mukanaan, mutta tämä antaa mahdollisuuksia uudenlaisille verkottumisen ja itseohjautuvien autojen käytön strategioille. Mutta tässä huomioidaan yhtä lailla myöskin sosiaaliset kysymykset. Kyllä meidän täytyy siirtyä päästöttömiin ajoneuvoihin, se on minunkin kantani. Sähköajoneuvot ovat yksi avain matkalla kohti tätä, mutta meidän täytyy toimia edellä kävijänä tässä teknologiassa, eikä jäädä vain odottamaan muutoksia, joita maailmanlaajuisesti tapahtuu. Tämä teknologia voi vaikuttaa hiilestä irtautumiseen ja ilmanlaatuun liittyviin tavoitteisiimme. Tietänette sen, että olemme ottaneet käyttöön myöskin akkulippulaivahankkeen. hankkeen Se helpottaa tuotantoa ja se parantaa myöskin tämän tuotannon lisäarvon. Marraskuussa hyväksyimme puhtaan liikkuvuuden paketin. Näin voidaan vähentää päästöjä entisestään. On tietenkin selvää, että emisvaliokunnan työ on päättynyt, mutta meidän työmme jatkuu tästä huolimatta ja mielenkiinnolla jään odottamaan tätä tulevaa yhteistyötä tulevan puolentoista vuoden aikana saaneen laskea tukenne varaan. Tässä on vielä monia hankkeita kesken ja mikäli teillä on kysyttävää, niin mielelläni pyrin niihin vastaamaan. Kiitoksia. Kiitoksia komission jäsen. Sitten ensimmäinen kysymyskierros ensin koordinaattorit tai heidän edustajansa. Eli Giseke ensimmäisenä. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, und vielen Dank. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia Bienkowska, että olette nyt valiokunnassa tänään. Tämä ei ole emisvaliokunta, vaan Envi-valiokunta. Ja emisissä, no täällä nyt on kollegoita paikalla, jotka olivat siellä mukana. Me teimme 12 kuukauden aikana intensiivistä työtä ja on nyt jännittävää nähdä, miten valiokunnan suosituksia on toteutettu. Ja onko komissio todellakin ottanut nämä mukaan todellisen lainsäädäntöön. Kun kyse on näiden suositusten täytäntöönpanosta, te puhuitte marraskuun liikkuvuuspaketista. Eli se haluatte nyt puhdistaa ilmaa ja että tulevaisuudessa estettäisiin raja-arvojen ylittäminen. Ja te puhutte aina teknologian neutraalisuusperiaatteesta ja mielestäni se on hyvä periaate, mutta mikä on sitten todellisuus tämän teknologian neutraalisuuden osalta? Tämänhetkinen eli marraskuinen hiilidioksidiehdotus kevyille käyttöajoneuvoille. No, se menee läpi Euroopassa sitten, kun Eurooppaan tulee yhä enemmän sähköautoja ja näin päästään näihin raja-arvoihin. Eli onko tämä todellakin neutraalia teknologiaa? Ja kun puhutaan tästä, niin miksi dieselin puhutaan vanhasta teknologiasta? Eikö tässä pitäisi kilpailuttaa näitä eri teknologioita? Ja sitten emisvaliokunnan työn tulos oli se, että me katso näitä laboratoria-arvoja, vaan todellisia ajopäästöjä. Ja ehdotuksen mukaan tällainen sähköauto on ihan erittäin hyvä, riippumatta siitä, mistä sähkö tulee. Ja meidän täytyy kiinnittää huomiota siihen, että kiinnitämme huomiota tähän elinkaareen, millaista energiaa tarvitaan sähköautoon. Ja ratkaiseva kysymys on tietenkin, mistä sähköä saadaan. Ja viime kädessä voimme sitten ilmoittaa myös kuluttajille kattavasti todellisista päästöistä, koska olemme todenneet, että aikaisemmin tämä sujui huonosti. Ja sitten yksi asia, josta puhuitte, joka on hyvin kiistanalainen, eli nämä vanhojen diesel-ajoneuvojen laitteiden päivittäminen. No yhdessä tapauksessa todettiin, että se on mahdollista. Te sanoitte, että vanhoissa diesel-ajoneuvoissa tämä laitteiston uudistaminen on mahdollista. Ja kuinka paljon tämä tulisi maksamaan, koska teollisuushan väittää, että yksittäistapauksessa tämä on mahdollista, mutta ei sarjatuotannossa. Eli meillä täytyy jo nyt olla sitten tieto siitä, mikä on todella mahdollista ja toteutettavissa ja kuinka paljon se maksaa. Kiitos. Thank you very much. No, Kiitos sitten Dallin. Thank you, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitokset ja sen Piokovska siitä, että tulitte tänne päivittämään meille tätä aihetta. Haluaisin aloittaa puhumalla hieman tyyppipäästöistä todellisissa olosuhteissa. Valitettavasti tänä päivänä edelleen on epäonnistuttu eurostandardien täytäntöönpanosta NOx-päästöjen vähentämisessä. Ajatellaanpa viimeistä äh, EF-tutkimusta äh, tieliikennetesteissä Siinä huomataan, että jopa Euro 6-testeissä hyväksytään enemmän NOx-päästöjä kuin on sallittua. Tässä puhutaan 100, 140 milligrammasta per kilometri versus vaadittu 80 milligrammaa per kilometri. Haluaisin kysyä, mikä on komission näkemys tähän. Sitten komissio aikaa, aikoo tarkistaa uudelleen luokittelu- ja merkintäjärjestelmiä näiden tie, testi menetelmien osalta. sitten vielä yksi kysymys. Haluaisin tietää, mitä tullaan tekemään, jotta voitaisiin luoda objektiivinen merkintäjärjestelmä, joka todellisuudessa heijastelisi todellisia ajonaikaisia päästöjä. Lisäksi esittäisin vielä kysymyksen takaisinvetokysymyksestä asiasta. Mitä, mikä on tilanne siinä? Valitettavasti tällä hetkellä edellä nähdään, että viivästykset eivät ole hyväksyttävissä olevia. Öö, esimerkiksi Renault piti fiksata 8,5 miljoonaa autoa, mutta nyt monia kuukausia myöhemmin edelleen 2 miljoonaa autoa odottaa tätä korjausta. Eli yli kaksi vuotta sen jälkeen, kun näissä nimenomaisissa autoissa, autoista löydettiin nämä Estoohjelmat niin miljoonat autot edelleen saastuttavat ilmaa. Haluaisin tietää siis, mitä komissio aikoo tehdä sen varmistamiseksi, että nämä autot korjataan pian, siis autot, jotka eivät täytä vaatimuksia. Ja onko totta, että on se jäsenvaltioita, jotka eivät ole halukkaita tekemään yhteistyötä, jos näin on, niin mihin toimiin komissio aikoo ryhtyä tämän asian korjaamiseksi? Kiitos. Thank you. Madame Wiśniewska. Wiśniewska. Dziękuję bardzo, <clears throat> pani komisarz. Ja Arvoisa komission jäsen, paljon kiitoksia. Minäkin haluaisin puhua Dieselgateista. Sanottakoon alkuun, että Yhdysvalloissa on otettu käyttöön sääntelyjärjestelmä, joka on teille varmaan tuttu. Volkswagenin kanssa väännettiin kättä ja Volkswagen suostui maksamaan lähes 4 miljardia dollaria tekemiensä virheiden takia. Ja siksipä kysyisinkin, että olisikohan EU-ssa mahdollista komission puolelta ehdottaa jotain vastaavanlaista ikään kuin rangaistaakseen Volkswagenia, sillä Pahoin pelkään, että loppupeleissä kansalaiset joutuvat maksamaan viulut. Komissio voi tietenkin ottaa erinäisiä standardeja käyttöön, jäsenvaltioita ja niiden toimia seurataan ja rangaistaan, mikäli asiat eivät suju toivotulla tavalla. Eli oletteko tehneet jotain sen eteen, että että rikoksiin syyllistyneet yritykset joutuisivat sanktioiden kohteeksi. Sitten mitä tulee tähän Monkeygate-kysymykseen, sanottakoon, että eläinkokeet toteutettiin aika lailla Brysselin tuntumassa Aachenissa nimittäin testiryhmästä 20 yksilölle ikään kuin syötettiin näitä ö, sairauksia aiheuttavia myrkyllisiä kaasuja. Mitä komissio aikoo tehdä tai on tehnyt aiheeseen liittyen menneisyydessä? Onko jotain konkreettista tietoa tähän liittyen tarjolla? Mitä aiotte tehdä, jottei jatkossa ajauduta enää tällaisiin tilanteisiin? Ja saaneen muistuttaa teitä siitä, että jäsenvaltiot, kuten Puola, liittyy myöskin tähän dieselskandaaliin. Tiedätte, mitä tarkoitan. Mitä tulee sähköiseen liikkuvuuteen, niin kannattaa aina pitää mielessä myöskin ihmisten terveys. Mitä Euroopan komissio aikoo tällä saralla tehdä? Miten aiotte tukea jäsenvaltioita, joissa BKT on alhaisemmalla tasolla? otetaanko näille jäsenvaltioille käyttöön jonkinlaisia erityisiä liikkuvuusjärjestelmiä? Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Kiitokset komission jäsen siitä, että tulitte paikalle. Ja lämpimät kiitokset myös siitä, että annoitte kirjalliset vastaukset kirjallisiin kysymyksiimme. Mielenkiintoista nähdä, miten Pepe tässä puoltaa vanhaa teknologiaa, todellisia konservatiiveja. Mutta haluaisin ensinnäkin onnitella komission ja sen takaisesta siitä työstä, mitä hän on tehnyt tulevaisuuden eteen. Uusi lainsäädäntö. No todella haluaisin siitä häntä onnitella. Minulle tämä nyt ei ole tärkein syy sille, miksi kutsuimme teidät tänne vaan ennen kaikkea Dieselgatein jälkimainikin takia teidät kutsuimme tänne. Tämä oli yksi Euroopan suurimmista teollisista skandaaleista. Minulla on muutama kysymys. Ensimmäinen niistä on helppo. Kun komission jäsen vastasi emissin johtopäätöksiin, me saimme vastauksen suosituksiin, mutta milloin voimme odottaa vastauksia johtopäätöksiin? Toiseksikin, suurin ongelma johtuu niistä miljoonista dieselautoista, jotka eivät vielä ole Euroopan unionin lainsäädännön mukaisia ja jotka edelleen kulkevat tuolla EU-teillä. Olen todella yllättynyt siitä, että vain seitsemän jäsenvaltiota on, niillä on pakollinen ö, takaisinveto. 21 ei ole. Saksalla on. Ja viime kesänä oli tämä dieselhuippukokous, mutta en ymmärrä näitä järjestelyjä Saksan hajoneuvoteollisuuden kanssa. Siinä keskitytään pelkästään Saksaan. Mutta kun saksalainen KV antaa hyväksyntänsä tietylle autoajoneuvotyypille, niin se pääsee kaikille EU-markkinoille. Miksi Saksan annetaan rajoittaa tätä pelkästään Saksaan, tai miksi me sallimme sen kaikki, että Saksan ajoneuvoteollisuus rajoittaa omat lupauksensa ihmisille pelkästään Saksaan? Minulle tämä on erittäin suuri kysymysmerkki. Ymmärrän, että kuluttajat eivät vie autoa takaisin huoltoon, koska mit, mitä he tästä saavat? Tässä ei ole mitään kannustinta heille. Kyllä he usein saavat sieltä äh, puhtaamman auton takaisin, mutta sen voimasiirto on heikompaa ja siellä on sellaisia laitteita, jotka täytyy muutamien tuhansia kilometrien jälkeen korvata, koska nämä laitteet oli suunniteltu kestämään vain testiaika eikä tu- kymmeniä tuhansia kilometriä. Joten mistä löytyy nyt se kannustin ajoneuvon omistajille toimia? Miksi ajoneuvoteollisuudella ei ole tätä kannustinta toimia näin kuluttajien suuntaan? Todella tärkeä kysymys. Tiedän, että ette edusta jäsenvaltiota, mutta on todella valitettavaa nähdä jäsenvaltioiden toiminnan puute tässä. Yksikään ajoneuvon teollisu- ajoneuvon valmistaja Eh, ei ole saanut sakkoja tähän mennessä eikä kuluttaja ole saanut korvauksia. Sanoitte alkupuheenvuorossa, että komissiolla ei ole oikeus perustaa toimia tämän asian osalta, mutta mikä on poliittinen perusta tässä? Millä tasolla komissio on mukana tässä? Onko tämä puheenjohtaja Junckerin asialistalla, kun hän keskustelee hallitusten ja valtioiden päämiesten kanssa, vai onko tämä jollain toisella tasolla komissiossa? Sitten, mikä on todellinen asiantila rikkomusten osalta? Missä mennään tämän asian suhteen? Olen pahoillani puheenjohtaja, mutta Minulla on vielä kysymyksiä. Yes. Give, give, me, give me a few more seconds. Ja muutama sekunti vielä hyvä puheenjohtaja näistä rikkomusmenettelyistä, koska tämä on yksi tähdellistä kysymyksistä. Kaikilla on tärkeitä kysymyksiä esittävänä, eli ikävä kyllä. Siis voit sitten esittää lisää kysymyksiä seuraavalla kierroksella. Sitten haut. Vai haluatteko antaa oman puheenjohtajanne? Eh, no jatkan siitä, mistä edellinen, niin mistä edellinen puhui näistä rikkomuksista. Kiitoksia komission jäsenet, että olette paikalla. Ja kiitos myöskin näistä kirjallisista vastauksista, mutta suoraan sanottuna joskus minusta tuntuu, että joku muu kirjoittaa nämä vastaukset ja te sitten vain luette ne täällä. Me olemme keskustelleet pari kertaa ja te olitte hyvin selkeä sen suhteen, että lisää rikkomusmenettelyitä käynnistetään. Jos nyt luen nämä kysymykset ja vastaukset, ensinnäkin kun kysyttiin, tuleeko lisää rikkomusmenettelyitä, siihen ei tullut vastausta. Eli kirjallisesti ette anna tätä vakuutusta, vaan annoitte suullisesti. Ja toiseksi ongelma on se, näissä vastauksissa, no tässä puhutaan siitä, että on kansallinen toimivaltuus kieltää nämä estolaitteet. Se on puppua Komission tehtävänä on varmistaa, että jäsenvaltiot noudattavat eurooppalaista lainsäädäntöä ja Eurooppa-oikeudessa on todettu selvästi, että estolaitteet on kielletty. Jos jäsenvaltiot eivät sitten noudata tätä lainsäädäntöä, niin komission pitää ryhtyä toimiin rikkomusmenettelyiden kautta. Ja näin on tehty jo Fiatin ja Italian osalta. Mutta jos nyt katsotaan tätä tilannetta, niin tiedän, että näitä estolaitteita on vielä paljon liikenteessä. Eli miksei komissio painosta jäsenvaltioita, koska ne eivät noudata eurooppalaista lainsäädäntöä. Ja se voidaan tehdä rikkomusmenettelyn kautta. Ja lupasitte tämän jo vuosi sitten, missä ne ovat ja miksi nämä kirjalliset vastaukset ovat niin väisteleviä. En nyt oikein ymmärrä. Ja sitten, no rikkomukset ovat yksi asia, mutta sitten kaduilla on vielä saastuttavia autoja, joissa on estolaitteita. Mutta mitä niille sitten tehdään? Ja haluaisin tietää, mikä on tämä takaisinvetotiedotusfoorumi? Eli mikä on tällaisen foorumin tarkoitus? Onko se taas foorumi, jossa vain puhutaan ja pyydetään kiltisti, että jäsenvaltiot tekisivät jotain, vai aiotteko nyt todellakin varmistaa, että autoja vedetään pois, näitä laitteita uudistetaan, koska muussa tapauksessa tämä on taas pelkkää sanahelinää, eikä komission tarvitse enää lisää sanahelinää tähän asiaan. Kiitos. That's a positive example. Thank you very much. No niin, te noudatti hienosti puheaikaa. Kiitoksia. Sitten Evi. Grazie, Presidente. Kiitoksia. Kiitoksia komission esitolta paikalla. Minullakin on kysymyksiä. No, tärkein kysymys tällä hetkellä liittyy näihin rikkomusmenettelyihin, jotka on käynnistetty. Minä ymmärrän, että ette voi antaa meille enempää tietoja, mutta haluaisin tietää, kun ajatellaan näitä rikkomusmenettelyitä, jotka on jo käynnistetty tiettyjä maita vastaan, mutta sitten on tietysti esimerkiksi Italian tyyppisiä maita, siellä on yksi malli kriminalisoitu, eli on puhuttu tästä Fiat 500X-mallista, ja on todettu, että niihin oli asennettu laittomia estolaitteita. No, tämä menettely käynnistettiin jo kuukausia sitten, ja meillähän on näitä komission antamia suuntaviivoja, mitä tulee näiden estolaitteiden havaitsemiseen, mutta tämä asia ei vieläkään ole tullut selväksi. Eli meidän pitäisi kunnolla nyt määritellä täysin yksiselitteisellä tavalla, onko juuri näissä malleissa näitä kiellettyjä estolaitteita. Ja sitten toinen kysymys liittyy kaikkiin aloitteisiin, joita on tehty paikallistasolla, esimerkiksi eri alueilla Euroopassa. Siellä monissa kaupungeissa on kielletty dieselautojen käyttö esimerkiksi Atenassa, Madridissa, Roomassa, Pariisissa. Ja vastauksessanne puhutaan siitä, että komissio auttaa näitä kaupunkeja lisätoimilla – ja tavoitteena tietysti on suojella kansanterveyttä ja ilman puhtautta. Voisitteko vähän tarkemmin kertoa, millaisia konkreettisempia ohjeita komissiosta voisi tulla ja josta todellakin olisi apua pormestareille ja paikallishallintoviranomaisille? Kiitos. Kiitos sitten Melan. Oui, merci. Kiitoksia rouva puheenjohtaja, kiitokset rouva komission jäsen tästä komission työn päivitysraportista. Tällä skandaalilla oli kaksinkertainen vaikutus. Yhtäältä se toi esille tiettyjen ää, ähm, moottorityyppien vaarat, jossa, josta tulee niin NOx-päästöjä kuin pienhiukkasiakin, mutta toisaalta tämä toi myös ongelmia taloudellisella tasolla. Autoteollisuudelle tämä oli kaksipuoleinen ongelma ensinnäkin ajoneuvojen valmistus ja sitten niiden moottoriosat. Nämä kaksi ovat toistaan, toisiin, toista riippumattomia. Millä tavalla tehdään sähköä, millä sitä varastoidaan? Me olemme todellakin käymässä keskustelua nyt Dieselmoottoriautoja on edelleen paljon ja täytyy saada vähennettyä tätä määrää Komission jäsen seuraava kysymys minulla on. Minkä verran liikkumavaraa komissio alkoi jättää jäsenvaltioille tällaisen kansanterveysongelman ja teollisuus, kansallisen teollisuuspolitiikan ongelman hoitamiseksi, eritoten kun ajatella, ajatellaan ajoneuvojen moottoreihin liittyvää innovaatiota. Kiitos. Okay, thank you very much. Kiitoksia. Tässä oli ensimmäinen kysymyskierros, eli jos voisitte vastailla. Thank you very much. Of course, uh, uh, uh, again. It's okay, it works. Yes. Niin, teknologiseen neutraaliuteen liittyen todettakoon, että tietenkin kilpailua tarvitaan teknologioiden välillä, Siksipä eri paketeissa, myöskin liikkuvuuspaketissa, sen kolmannessa versiossa, joka julkaistaan toukokuussa, siinä puhutaan päästöttömien ajoneuvojen osalta sähköautoista, mutta myöskin polttokennoista. Eli teknologian neutraaliutta vaalitaan tällä tavalla. Tietenkin akkukennokin huomioidaan silloin, kun niitä valmistetaan EU-ssa, niin ne kuuluvat ets piiriin. Kyse on hiilineutraalista lähestymistavasta, eli teknologian neutraaliutta vaalitaan tässäkin. Ja meillä on sitten vielä tämä akkuallianssi. Mitä euro kuutoseen tulee, siihen liittyvään ongelmaan me olemme tietoisia niistä, mutta korostettakoon, että nämä ajoneuvot on tyyppi hyväksytty vanhojen sääntöjen mukaan, mutta uudet säännöt muuttavat kaiken. Ja mitä takaisinvetoihin tulee, se on melkoinen ongelma. Olen aivan samaa mieltä monien kanssa, jotka tähän viittasivatkin puheenvuoroissaan. En ole tietenkään tyytyväinen siihen, miten e- Volkswagen on toiminut EU-ssa takaisinvetojen osalta. Nyt neljän sijaan seitsemässä jäsenvaltiossa on pakollinen takaisinvetojärjestelmä käytössä, mutta sekään ei ole vielä tyydyttävä ratkaisu. Jotkut jäsenvaltiot reagoivat kirjelmäämme, mutta tilanne vaihtelee maasta toiseen. Saksassa 92 prosenttia ajoneuvoista on vedetty takaisin, mutta 30 prosenttia vain Romaniassa ja Slovakiassa muistaakseni vielä vähemmän, ja se on kaikkea muuta kuin hyväksyttävää, joten me tulemme jatkamaan tällä tiellä. Ja sitten mitä tulee tähän foorumiin, miksi? No kun tiedot tulivat julki, ja että jäsenvaltioiden on tarjottava foorumille dataa, niin tätä kautta toivottavasti voimme poliittista painetta lisätä jäsenvaltioiden suuntaan. Kuten sanottu, uuden tyyppihyväksyntäjärjestelmän astumisen myötä me voimme ottaa käyttöön eurooppalaisia takaisin kutsuja, eli tilanne muuttuu. Tällä hetkellä voimme vain ja ainoastaan painostaa entistä enemmän juuri jäsenvaltioita – jotta ne taas painostaisivat ajoneuvon valmistajia, sillä vastuullisesti toimiva yritys, no ehkä tämä on vain toiveajattelua, mutta yritys toivottavasti pyrkii toimimaan niin, että otettaisiin käyttöön pakollisia takaisin kutsujärjestelmä, mutta kuten sanottiin, Volkswagen ei ole kunnioittanut esitettyä aikatauluehdotuksia. Eli tämä on aivan muuta kuin mitä pari vuotta sitten eh- he ehdottivat. Ja sitten mitä tulee sopimusrikkomusmenettelyyn, yksityiskohtia en voi kertoa, mutta täydentävä virallinen huomautus on lähetetty seitsemälle jäsenvaltiolle – Nyt odottelemme jäsenvaltioiden vastausten analyysin tulosta. Mielestäni tässä nyt ei ole mitään ristariitaisuutta sen suhteen, mitä on kirjattu paperille ja mitä minä olen sanonut. Mutta me haluamme päästä eteenpäin, mutta koska asia on hyvin mutkikas ja me saamme yksityiskohtaisia tietoja jäsenvaltiolta, niin tilanne ei ole mikään helppo, mutta no en nyt voi vielä sanoa mitään sen tarkempaa. Tuleeko Italian kaltaisia reaktioita, eli että virallinen huomautus esitetään muillekin jäsenvaltioille, se jää nähtäväksi. Mitä tulee sitten kompensaatioihin tai oikeastaan rikko näihin sakkoihin. Niin, no ehkä jaksan, jatkan nyt tästä sanomalla, että Ai niin, nyt tässä menevät jo kieletkin sekaisin. Niin minähän sanon, että aion vastata puolaksi puolankieliseen kysymykseen. Eli kyse on eurooppalaisesta lainsäädännöstä, mutta se ei anna mahdollisuutta kuluttajille vaatia rahakorvauksia tällaisissa tapauksissa toisin kuin Yhdysvalloissa. Mutta kaikki Sakot, jotka on langetettu valmistajille, ovat sellaisia luonteeltaan, jotka jäsenvaltiot voivat langettaa. Me tiedämme, että joissakin jäsenvaltioissa ei ole sellaista lainsäädäntöä käytössä, jossa voitaisiin velvoittaa takaisin kutsuun Eli lainsäädännöllistä välinettä kansallisella tasolla ei välttämättä ole tarjolla, jotta voitaisiin ylipäätään autovalmistajan lähteä rankaisemaan. Eli jäsenvaltiot ovat vastuussa rankaisukeinoista, mutta mitä tulee uuteen hyväksyntäjärjestelmään, niin me olemme varmistaneet sen, että jopa 30 000 euroa per ajoneuvo voi olla sakon määrä rikkomustapauksessa. Tästä päätimme siis joulukuussa. Sitten tämä Aachenin tapaus, eläinkokeet, ihmiskokeet, niin tämä instituutio, johon viittasitte, tutkimuslaitos, se ei ole mikään eurooppalainen mutta sen nimessä on vain tämä eurooppalainen sanana, koska se sijaitsee Euroopassa, mutta se ei ole mikään yhteiseurooppalainen. Tämä on tietenkin halveksuttavaa toimintaa. Eläinkokeet ovat kauttaaltaan kiellettyjä Euroopassa, kuten myös tämän tyyppiset ihmiskokeet. Me olemme olleet kirjeitse yhteydessä Saksan hallitukseen, Olemme myöskin keskustelleet hallituksen edustajien kanssa tiedustellaaksemme, mitä oikein tapahtuu, sillä unionin lainsäädännön näkökulmasta katsottuna tämä on kaikkea muuta kuin hyväksyttävää. Sitten sähköinen liikenne ja liikkuvuus, akut, polttokennot ja niin poispäin. Olen perehtynyt asiaan aika hyvin. Ja jos katsotaan, mitä Horisontti 2020 piirissä tehdään, niin paljon on tehty, mutta tämä asia korostuu myöskin uudessa budjetissa. Tarkoituksena on saada aikaiseksi jonkunlainen tutkimusryhmä, joka keskittyy näihin akkuihin ja sähköiseen liikkuvuuteen ylipäätään. Tämä liittyy tietenkin käynnissä oleviin talousarviokeskusteluihin, mutta minä toivon, että meillä on infrastruktuurihankkeisiin riittävästi varoja käytettävissä, eli ettemme vain tuota tuotteita, eli näitä kennoja. Kyse ei ole vain ainoastaan ajoneuvo, vaan myöskin infrastruktuurihankkeista. Siihen kuuluvat akut yhtä lailla kuin itse ajoneuvotkin. cannot now give you the date. Uh, Aikataulusta en voi kertoa vielä mitään, eli milloin reagoimme EMIS-suosituksiin. Mehän aina olemme ikään kuin ajan hermolla reagoineet siihen, mitä sieltä on kuultu. Yritämme laatia paketin, kokonaispaketin ja yritämme vastata näihin kysymyksiin koskien rikkomuksia, takaisinvetoa, reaaliaikaisia testausmenetelmiä koskien ja vaatimusten mukaisuuteen. Tehän tiedätte, että piakkoin vaatimusten mukaisuuskertoimet muuttuvat. Tämän komission toimikauden aikana toivottavasti voidaan korjaus tehdä kahteenkin, toiseenkin otteeseen vielä. Eli seuraavan puolentoista vuoden aikana kahteen ottaiseen tällaisia korjausliikkeitä tullaan tekemään. En ole tietenkään vielä vastannut kaikkiin kysymyksiin, mutta tulemme vastaamaan avoinna jääneisiin kysymyksiin kirjallisesti. Mutta mielestäni tärkein seikka tässä vaiheessa on se, että takaisinvetoaste on ollut aika lailla alhainen. Mielestäni meidän on lisättävä painostusta sillä meillä ei ole mitään muodollista toimivaltaa sen suhteen, mutta ennen kuin uusi hyväksyntäjärjestelmä otetaan käyttöön, niin kyllä takaisinvetojen määrää pitää nostaa varsinkin tietyissä jäsenvaltiossa, sillä näissä jäsenvaltioissa, jotka ovat mielessäni, niin näiden ajoneuvojen määrä – joissa estolaitteita on käytetty, niin on huomattava. Keskustelen tietenkin Saksankin ministerin kanssa tästä asiasta. Ehkä se nyt hiukan helpottuu, kun hallitus on vaihtunut. Ettekö usko niin? Tietenkin, jos hallitus ei muuttuisi, niin silloin äh, tilanne voisi olla helpompi No mutta kaikki hyvin tältä osin. Ehkäpä vielä yksi asia. Näihin korvauksiin ja kompensaatiokysymyksiin liittyen. Skandaali osoitti kansallisten toimien rajat ja Tietenkään minä en yksin vastaa tästä asiasta, vaan teen yhteistyötä komission jäsenen Jourovan kanssa ja me yritämme yhdessä piakkoin esittämään ryhmäkanneehdotuksen. Toivottavasti Euroopastakin löytyisi tällainen väline, jolla voitaisiin yhdessä lähteä toimimaan auton valmistajia vastaan. Kiitoksia. Kiitos. Sitten lisää kysymyksiä. Ensimmäisenä Grisip. Time since you're the Okay. Te eli teillä on aikaa. pani Kiitoksia komission jäsen. Meillä on seuraava kysymys. Kestääkö tämä dieselgate vielä pitkään? koska me nyt ratkaista sen ja ratkaista sen kunnolla. Mutta tähän liittyy nyt epäilyksiä tällaisten ajoneuvojen tulevaisuudesta ylipäänsään, ylipäätään. Ja tämä koskettaa kuluttajia. Eli oletteko ajatelleet näiden laitteiden vaihtamista tällaisissa ajoneuvoissa erityisesti julkisella sektorilla, koska Suuri osa näistä ajoneuvoista on juuri julkisella sektorilla. Mutta haluaisin siis tosiaan keskittyä nyt tulevaisuuteen. Ja tämä uusi asetusluonnos, joka liittyy puhtaisiin ajoneuvoihin, Ja tämä tietysti liittyy vaihtoehtoisiin ajoneuvotyyppeihin. Eli tietysti haluamme puhtaita autoja, ja voimme säätää lakeja, mutta emme voi pakottaa ihmisiä noudattamaan niitä. Eli jos käytetään puhdasta teknologiaa, niin onko autoissa silloin riittävästi voimaa? No se nyt on toisiainen kysymys. Haluaisin kysyä pikemminkin, miten voidaan tukea tämän tyyppistä teknologiaa. Ensinnäkin paikallisviranomaiset, paikallisella tasollahan sitten käsitellään tätä teknologiaa yksityisautoissa ja sitten yleisemmin julkisen sektorin ajoneuvoissa. Eli onko jonkinlaisia tukimekanismeja, jotta voitaisiin toimia näin? Kiitos. Uh, no, Madame Charles. Kiitos Schaldemosen. Kiitoksia. Minä haluaisin kiittää teitä erittäin hyvästä yhteistyöstä tyyppihyväksyntälainsäädännön osalta. Uskon, että tämä tulee ratkaisemaan monia ongelmista. Kuitenkin meidän täytyy myös ennen tämän lainsäädännön voimanastumista tehdä jotain. Itsekin totesitte, että meidän täytyy lisätä painostusta jäsenvaltioiden suuntaan. Oletteko te olleet suoraan yhteydessä pääministereihin eh, ja hallitukseen? Uskon, että on osa tätä. Haluaisin myös tietää, onko yksikään ajoneuvovalmistaja ollut yhteydessä komissioon oppiakseen ja ymmärtääkseen nykyistä lainsäädäntöä, koska tuon teollisuuden alan täytyisi myöskin jotain ilmiselvästi tehdä asian osalta, joten haluaisin tietää, ovatko he olleet yhteydessä teihin, tai ovatko he osoittaneet tietynlaista haluttomuutta täyttää lainsäädäntö, lainsäädännön vaatimuksia? Kiitos teille. Thank you so much, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia komission jäsen, että olette täällä keskustelemassa näistä tärkeistä asioista. Pari kysymystä. Ensinnäkin, tästä on täällä jo puhuttu, eli rikkomusmenettelyt. Komissio pääsi, komission jäsen pääsi hiukan niin kuin koira veräjästä, ja te totesitte näissä kirjallisissa vastauksissa, että komissio miettii seuraavia vaiheita. No milloin näemme sitten aikataulun näille vaiheille? Ja mitä ne voisivat olla muuta kuin rikkomusmenettelyitä. Ja toiseksi, kaikkialla Euroopassa yhä useammissa kaupungeissa on dieselivapaita vöyhykkeitä kaupungeissa. Voitaisiko tämä kytkeä siihen, että me emme pysty hoitamaan tehtävämme, mitä tulee kansanterveyteen ja ympäristökysymyksiin ja autoihin liittyvään sääntelyyn. Koska jos me olisimme tehneet työmme kunnolla ja laatineet kunnon standardit ja noudattaneet sääntöjämme, niin varmaan ei kävisi näin, että kaupunki kauan, kaupunkin jälkeen määrittelee tällaisia dieselvapaita vyöhykkeitä. Kiitos sitten Dans kaksi minuuttia. Äh, Kiitoksia, kiitokset jäsenelle. No niin, meillä on 35 miljoonaa noin. Siis Claude, et sinä saanut puheenvuoron. Ei, Dans. Niin, Ei. Eikö kun nyt täytyy ensin antaa puheenvuoro isoille ryhmille, mutta Dansin jälkeen sinä saat sitten puheenvuoron. Eli Dans kaksi minuuttia. I thought I had three minutes. Minä luulin, että minulla olisi kolme minuuttia puheaikaa. Minulle sanottiin kolme minuuttia. No, oli miten oli. Kiitokset komission jäsenelle. On hyvä, että kerrotte meille, missä emisin osalta mennään. Minulla on kysymyksiä, jotka liittyvät RDE-testausmenettelyyn todellisten ajonaikaisen testauksen Komission alkuperäisen ajatuksen oli äänestää tästä maaliskuussa. Voisitteko kertoa, minkä vuoksi tässä on tätä viivästystä RDE-testien osalta? Milloin tämä pitäisi saattaa loppuun? Ja toiseksikin olen iloinen siitä, että sanoitte, että lisää vähennyksiä tulee, mitä tulee tähän vaatimustenmukaisuuskysymykseen. Tässä tutkimuskeskus on onnistunut vähentämään mittaus epävarmuutta 20 prosenttiin. Tämä tarkoittaa sitä, että NOXin osalta tämä faktori olisi 1,2-1,4 Onko tämä teidän odotustanne mukaista? 1.2-1.4 vaatimusten mukaisuusfaktori on, onko tämä teidän näkemystenne mukainen? Tämä tietysti olisi alkuperäisen euro 6 rajan mukainen. Mitä tulee suosituksiin? No, me eh, suosittelemme teknologianeutraaleja Euro 7 päästörajoituksia. Uudet NOx-standardit Kiinassa määrittelevät eh, paljon alhaisemmaksi 2020 heinäkuusta lähtien siis alemmaksi kuin Euroopan unionin standardit. Ja tuosta lähtien kiinalaisia ajoneuvoja voidaan myydä Euroopassa, mutta eurooppalaisia ei noksa rajojen takia Kiinassa. Mitä komissio aikoo tehdä nyt uuden Euro 7 standardin kehittämiseksi ja miten se on teknologian neutraali? Komissio tunnustaako se, että tässä ei nyt pysytä kansainvälisen kilpailun kyydissä, eritoten kun ajatellaan kiinalaisia alhaisen ja nollapäästön ajoneuvoja. EU joutuu tässä todelliseen epä suotuisan aseman. Onko komissio tyytyväinen uusiin ehdotuksiin, CO2-ehdotuksiin? Ja minkä vuoksi bonusmalusjärjestelmää ei myöskään otettu tässä sitten mukaan? So now it... Kiitos. Nyt sitten Turmas. Ähm, so two and a half years after... Eli Dieselgateista on kulunut kaksi ja puoli vuotta ja noin 35 miljoonaa uutta dieselajoneuvoa saastuttaa ympäristöä ja jälkiasennus on Saksan tuomioistuinen mukaan ollut aivan lähes täysin tehoton. Ja nyt kysyisinkin teiltä seuraavaa. Oletteko samaa mieltä, että ohjelmistopäivitykset eivät riitä ratkaisemaan tätä ongelmaa? ja saksalaiset tuomioistuimet ovat päättäneet antaa kaupungille oikeuden kieltää dieselajoneuvojen tulon keskusta-alueelle. Se on kansalaisille hyvä asia, mutta aika huono asia Itä-Euroopassa, jos emme suojele, kykene suojelemaan näitä kansalaisia, sillä saattaa käydä näin, että saksalaiset myyvät käytettynä oman dieselautonsa ja vaarana on, että ne menevät Itä-Eurooppaan ja siellä ne saastuttavat sitten ilmastoa vuosikymmenten ajan, joten asia voidaan ratkaista helposti, nimittäin pakollisella ö, laitteiston uudelleen asennuksella kaikkien euro 5 ja 6 osalta. ADAC järjestö on ilmoittanut, että tällainen jälkiasennus on mahdollinen kaikkien Euro 5 ja Euro 6 ajoneuvojen osalta, joissa on käytetty estolaitteita. Kiitokset teille, arvoisa komission jäsen, kun sanoitte, että komissio aikoo luetteloida ne Euro 5 ja Euro 6 moottorit, jotka voidaan ikään kuin päivittää. Näin voimme puuttua tähän skandaalinomaiseen Saksan hallituksen toimintaan. Uh, don't uh, Niin. Ei tämä nyt ole mikään riski, että nämä dumpataan Itä-Eurooppaan. Seuraavaksi Kaadenpaa. Ja en herzliches Dank. Kiitoksia. Kiitoksia, että olette paikalla ja että olette vastanneet hyvin yksityiskohtaisiin kysymyksiin. Minulla on hiukan yleisempi kysymys. Ja tämä liittyy oikeastaan siihen, mistä Turmeskin juuri puhui. Te korostitte, että ensinnäkin EU:ssa ei tällä hetkellä ole mitään korvauksia kuluttajille näissä kysymyksissä, toisin kuin Yhdysvalloissa – No, ehkä ei ole puhuttu riittävästi siitä, että eikö tässä nyt rikota ostajan oikeuksia, kuluttajan oikeuksia. Kyse on myöskin siitä, että tässä on rikottu EUn etuja, eli oikeus terveelliseen ympäristöön ja ruumilliseen koskemattomuuteen. Ja meillä on OECDn tutkimus, jossa myöskin on puhuttu siitä, kuinka paljon maksaa se, että ei toimita. Ja nyt olemme kuulleet että nämä takaisinvedot maksavat rahaa ja uudet laitteet maksavat rahaa, mutta haluaisin nyt teiltä ja komissiolta kuulla, millaisista luvuista nyt puhutaan, jos ei tehdä mitään. Tässähän on pitkään ja tietoisesti rikottu sääntöjä ja aiheutettu vaaraa ympäristölle ja EU-kansalaisille. Eli kuluttajat ovat joutuneet suurempaan terveysriskiin. Eli haluaisin nyt tietää, millaisia laskelmia teillä on ja kuinka paljon EUn varoja ja investointeja menee nyt hukkaan tällä alalla, koska komissio on toiminut niin leväperäisesti ja niin ikään jäsenvaltiot. No, no, Kiitoksia. Sitten on minun vuoroni, mutta voin vielä antaa puheenvuoroja. Hebrand ja Evi. Yes, chair. Thank you, thank you for... Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Kiitoksia tästä ylimääräisestä minuutista. Niin, rikkomuksista vielä lisää epäselväksi jäi tämänhetkinen tilanne. Eli oletteko ottaneet jo tämän seuraavan askeleen vai tutkiskeletteko vielä näitä jäsenvaltioiden tarjoamia tietoja? Sillä viime kesäkuusta asti olette tätä tutkimustyötä tehneet. Joten kysyisin, miksi tämä näin kestää? Onko se juridisesti hankala asia, vaiko teknisesti hankala asia, vaiko poliittisesti, jopa komission sisälläkin poliittisesti kinkkinen kysymys? Eli selkeä kysymys minun puoleltani. Sitten kaikki nämä tietullijärjestelmät ja kaupunkialueiden ajokieltojärjestelmät, kun katsoo ajoneuvojen tuulilaseja, niin ne täyttyvät tarroista tuon tuosta, kun joka kaupungilla on oma tarra. Joten aikooko komissio lähteä harmonisoinnin tielle, eli että meillä olisi yksi ajolupatarra, joka oikeuttaisi sitten kaikki tarran omaavat ajoneuvot näihin kaupunkeihin, joilla, jotka käyttävät dieselautojen ajokieltojärjestelmää. Kiitos Tenevi. Kiitoksia. Kysymys vielä komission jäsenelle liittyen siihen, miten noudatetaan tätä teknologian neutraalisuusperiaatetta. Haluaisin kuulla, ettekö katso, että tämä periaate todellisuudessa on asia, jonka olemassaololle ei enää ole syötä, syytä. Me pidämme siitä kiinni ja olemme nähneet myöskin konservatiivien ryhmässä, että siellä yritetään pitää elossa tiettyä teknologiaa, jolla ei ole enää syytä olla olemassa. Ja te itsekin totesitte tämän, eli dieselistä pitää päästä eroon. Ja kun ajatellaan näitä uusia kriteereitä ja näitä testejä, niin eikö tässä rikota nyt tätä periaatetta? Ja tämähän vahvistaa sen, että enää meidän ei pitäisi tukea tietynlaista teknologiaa, joka on saastuttavaa. Ja meidän pitäisi nyt panostaa kunnianhimoisesti. No, esimerkiksi marraskuun paketti vielä ei ollut riittävän kunnianhimoinen, ja meidän täytyy panostaa oikeasti puhtaaseen teknologiaan. Thank you very much. That concludes. Kiitoksia. Siinä olivat kysymykset. I will start with infringements and... Aloitan näistä rikkomuskysymyksistä. Ymmärrän kyllä teidän näkökulmanne. Me edelleen tutkimme näitä vastauksia. Ensinnäkin tämä on teknisesti hyvin monisyinen kysymys. Se on aivan totta. Meidän täytyy toimia tässä. Toiseksikin me yritämme tehdä yhteistyötä myöskin tässä komission ja se velan kanssa, joka jolla on näitä rikkomuskysymyksiä ilmansaasteiden osalta. No, Karsten sanoi ei, mutta seuraavia askeleja varten ei aikataulua kyllä nyt voida antaa, mutta yritän antaa teille jonkinlaisen aikataulun tulevaisuudesta, milloin ryhdymme rikkomusten osalta seuraavaan, seuraaviin askeleihin. Tämä on minun sitoumukseni. En tiedä, tyydyttääkö tämä teitä. En tiedä, miten yksityiskohtainen tämä tulee olemaan, mutta joka tapauksessa lähetämme teille jonkun sorttisen aikataulun. Saa nähdä, minkälainen siitä tulee. No en tiedä, mitä tulette saamaan. Mutta teen kyllä parhaani. No kaista ei niin nyt salli tässä mitään, mutta... Yritän hieman selvennystä tuoda seuraavien askeleidemme osalta, miten pitkään tässä menee, koska minä todella ymmärrän, että tässä menee pitkään. Ensinnäkin tämä on monimutkainen teknisesti ja toiseksikin me yritämme tehdä tässä yhteistyötä komissiosen velan ja hänen yksikkönsä kanssa, koska hänelläkin on oma pakettinsa ilmansaasterikkomuksista. Tässä nyt on kaksi välinettä, joita me itse asiassa tulemme käyttämään puhtaampien polttoaineiden edistämiseksi. Ensinnäkin öö, tässähän on kysymys tulevaisuuden liikenteen rahoittamisesta. Olet aivan oikeassa tästä. Ah, luulin, edustaja Kripa, että olette lähteneet, mutta siellähän te olette. No niin. Julkisen liikenteen luvut, julkisen palvelun luvut. Tällä hetkellä yritämme edistää parhaiden käytänteiden vaihtoa. Tämähän on valtaisa markkina-alue Euroopassa, julkiset liikennepalvelut. Me yritämme saada vihreitä julkisia tarjouskilpailuja aikaiseksi. Tämä on sellainen liike, joka jo kantaa hedelmää eri tota julkisen liikenteen tarjousten osalta useilla eri hallinnon tasoilla. Me tulemme kulkemaan tätä tietä eteenpäin, mutta me tulemme myös helpottamaan puhtaiden ajoneuvojen direktiiviä. Nämä ovat nämä kaksi välinettä ja tietysti tämän direktiivin täytäntöönpano. Siitä on kyse. Olenko ollut yhteydessä pääkaupunkeihin ja ministereihin? No, silloin puhumaan taas englantia de Chaldemose ei ole paikalla, mutta totta kai minä keskustelen lähestulkaan päivittäin pääkaupunkien kanssa. Uskotte, että tässä Kukosen aikana tämä on ollut hyvinkin hankala. Vain yksi ajoneuvoteollisuuden yritys on ollut minuun yhteydessä. Yksi henkilöajoneuvovalmistaja. En nyt kerro tämän yrityksen nimeä, mutta ehdotuksemme pohjalta raskaan liikenteen ajoneuvojen osalta me olemme käyneet erittäin hyvää keskustelua näiden ajoneuvojen valmistajien kanssa, erittäin proaktiivista keskustelua heidän näkökulmastaan katsottuna. Äh, diesel-ajokielto kaupungeissa? Ensin lyhykäinen vastaus. Me emme suunnittele mitään tällaisten harmonisoitujen ajolupien osalta. Mitä tällaista ei ole nyt tulossa? Ja kuten tietysti tiedättekin, vaikka ymmärrän kyllä ajatuksen dieselautojen käyttökiellon osalta kaupungeissa, niin todellakin pahoittelen sitä, että tässä maksuja, maksajaksi joutuvat ajoneuvojen omistajat koska he ovat niitä, jotka maksavat ajoneuvoteollisuuden toiminnan puutteesta tässä mielessä. Kuten usein otteeseen olen jo todennut aikaisemminkin, ne, jotka ovat ostaneet autot, he ovat luottaneet ajoneuvoteollisuuden puhtaan dieselin lupauksiin – eivätkä tienneet näistä estolaitteista. Joten minä todellakin uskon, että tämä on hyvä asia kuluttajille. Uudet CO2-standardit, jotka hyväksyttiin marraskuussa meillä, me annamme taas ajoneuvoteollisuudelle uutta ää, poliittista viestiä. Täytyy investoida nollapäästöautoihin. No, tässä oli se, mitä ajattelin dieselautokielloista kaupungeissa. Mielestäni teollisuus uusien autojen osalta ja myös niiden, jotka ovat jo liikenteessä, nämä autot pitäisi ensin korjata ennen kuin ryhdytään näitä dieselkieltoja hyväksymään. Sitten tämä paketti, sen hyväksyminen ja miksi tämä on viivästynyt. RDE-paketti, ajonaikaiset todelliset ajoaikaiset mittaukset. No, tämä alkuperäinen paketti, se on viivästynyt joulu, joulukuulta kevääseen, mutta toivottavasti huhtikuussa tämä esitetään. Tässä on puhtaasti jotakin teknisiä syitä, jotka ovat viivästyksen takana, ja kuten aikaisemmin totesinkin, käymme kaksi kierrosta vaatimustenmukaisuuskertoimen osalta tämän mandaatin aikana vielä, koska toinen kierros on riippuvainen myös teknisestä kehityksestä. Ja tämän mandaatin aikana on siis nämä kaksi vaatimustenmukaisuuskertoimen alentumista. Sitten laitteistojen jälleen asennus. Tämä on yksi tärkeimmistä asioista. Olen yhtä mieltä kanssanne. Nämä ajoneuvot, niitä ei löydy pelkästään Itä- ja Keski-Euroopasta, vaan Kyllähän niitä on löytynyt myös esimerkiksi eh, espanjalaisista provinsseista. Ei tässä ole kysymys vain yhdestä Euroopan unionin osa-alueesta, jossa näitä on. Joten tällä hetkellä voimme toimia sillä tavalla, että Ajatellaanpa, että tässä vain muutamia viikkoja sitten Volkswagen myönsi, että se voi tehdä jälleenasennuksen näiden laitteiden osalta, mutta se on äärimmäisen kallista. Toivottavasti ei kuluttajille. Kyllä tiedän, tiedän, tiedän, tiedän. Toivottavasti jälleen kerran tämä ei kaadu kuluttajien niskaan. Viime vuonna Volkswagenin voitot olivat todella korkeita. No henkilökohtaisia kantoja niin ei nyt tähän tuo mukaan. Kuten johdannossa sanoin, yritämme saada ää, yhteisen tutkimuskeskuksen mukaan niin, että saadaan hyvin yksityiskohtaista tutkimusteknistä tietoa, mutta jäsenvaltioidenkin täytyy tehdä yhteistyötä kanssamme. Ja haluamme myös, että jäsenvaltiot niiltä alueilta, jotka joihin eniten tämä vaikuttaa toivottavasti ei vaikuttaisi, mutta joka tapauksessa vaikuttaa tämä kysymys näistä korkean päästön autoista, niin en minä kyllä tähän mennessä ole saanut oikein hyvää vastausta näiltä jäsenvaltioista, vaikka nämä jäsenvaltiot ja alueet, niihin vaikuttavat niin dieselskandaalin vaikutukset, tai yleisesti ottaen ajoneuvoteollisuuden skandaali kuin nämä alueet myös, joihin äh, vaikuttavat nämä äh, ilmansaasterikkomukset. ja sen Vellan äh, osio tästä. Me tulemme tämän kyllä hoitamaan, mutta omalta osaltamme sen hoidamme. Me tarvitsemme tähän kuitenkin jäsenvaltiota myös. Ja tämä nyt on ollut hyvin hankalaa me tarvitsemme myös teidän painostustanne, ei komission suuntaan. Kyllä minä ymmärrän, mitä te tarvitsette ja tarkoitatte tässä. Ja olen suurimmassa osassa asioista teidän kanssanne yhtä mieltä. Mutta jäsenvaltiot, no teidän täytyy ymmärtää, että jäsenvaltioillahan on monilla suurta ajoneuvoteollisuutta alueellaan. Mutta alussa jo totesinkin, meidän täytyy ennakoida niin, että ei reagoida kun ajoneuvoteollisuus muutaman vuoden kuluttua löytääkin asiassa sellaisesta tilanteesta, jossa muut ajoneuvovalmistajat, esimerkiksi Kiinassa tai Amerikasta, samoin kuin sähköautojen valmistajat, jyrävät päälle. Joten tässä täytyy ajoneuvoteollisuuden ennakoida eikä reagoida jälkikäteen. Tällä hetkellä tämä yhteistyö ei ole tyydyttävää, mutta olen jo vuosia tätä kyllä toistellutkin, pahoittelen vain. Asiat eivät ole muuttaneet näiden kahden vuoden aikana kovinkaan kummoisesti. Sitten kysymys Kiinasta ja nokseista. No, tähän vastaan kirjallisesti, koska minä en pysty näin teknisiin kysymyksiin tällä erää vastaamaan. Well, uh, thank you very much. We... Kiitoksia. Toivomme, että meitä nyt kuunnellaan ja että saamme aikaan tuloksia. Kiitoksia komission jäsen, että olitte paikalla. Ja jäsenemme arvostivat kovasti sitä, että tulitte paikalle. Kiitos.